Viime viikolla olin Britanniassa ja keskustelin siellä espanjalaisten kanssa. Ja he ovat huolissaan tästä äh, vakiintuneen kansalaisen asemasta. Se on kaikkea muuta kuin vakiintunut. He saavat sähköpostinsa viestin, joka itse asiassa äh, sanoi, että jos sopimukseton ero toteutuu, mitään, mitään vakuuksia mistään vakiintuneesta asemasta ei ole. Meidän täytyy suojella näitä kansalaisia. He ovat saattaneet asua Britanniassa jo vuosikymmeniä, mutta nyt heidän, heillä ei ole mitään varmuutta tulevaisuudesta. EU tekee voitavansa ja sen, mitä sen täytyy kansalaistensa suojelemiseksi, mutta Britannia ei tee samoin. Meidän täytyy tehdä tällaisia ehdotuksia ja meidän täytyy välttää sopimukseton ero. Se olisi katastrofi kaikille Euroopan kansalaisille. Kiitos. Thank you for one... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Raintke, yksi minuutti. Let's be honest. Ollaanpa rehellisiä. Kaikki ovat väsyneitä, uuvuksissa. Ihmiset haluavat päästä eteenpäin. He ajattelevat, että jos me emme anna lykkäystä, silloin voidaan jatkaa muiden asioiden tiimoilta ja päästä eroon tästä kurjuudesta, mitä olemme nähneet viime vuosina. Mutta hyvät kollegat, ei pidä harhaantua, jos me emme anna lykkäystä. Jos sopimukseton ero tapahtuu, tämä painajainen ei lopu siihen. Kysymys rajasta Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välillä. Budjettikysymystä ei ratkaista, eikä kansalaisten eh, tulevaisuudesta EUsta tai yhdistyneessä kuningaskunnassa sitä eh, ei ole ratkaistu. Nyt ei kannata olla lyhytkatseinen. Nyt on, tarvitaan yhteisvastuuta, solidaarisuutta. Sadat tuhannet britti kansalaiset eh, menevät kaduille, haluavat pidennystä, että meillä on aikaa päästä tästä umpikojasta ja löytää tie pois tästä sekasotkusta, jonka olemme saaneet aikaan. I think you get the prize for sticking exactly. Saatte palkinnon siitä, että piditte täysin kiinni puheajastanne. Loistavaa. No sitten seuraavaksi edustaja Krasnodevski. Yksi minuutti, ei mitään paineita. Kiitoksia, puhemies. Minä kuuntelin tätä keskustelua ja tässä täytyy nyt pohtia, että millaisia johtopäätöksiä tästä nyt voi tehdä. Ja tämä seuraava on nyt oma johtopäätökseni. Meidän täytyy tässä äh, ajatella tällaista surullista skenaariota. Siihen täytyy valmistautua. Siis sitä, että sopimusta ei saada aikaiseksi. Se meitä kyllä odottaa. Haluaisin tässä viitata nyt kuitenkin vastuuseen sinä historiallisena hetkenä ennen katastrofia, jonka lopputulosta me emme vielä näe, niin vastuu on molemmilla osapuolilla. Toivon, että herrat Juncker ja Barnier tietävät tämän hyvinkin tarkkaan. Mielestäni neuvottelut täytyy käynnistää uudestaan, ne täytyy viedä loppuun niin, että näistä seurauksista voidaan siirtyä toiseen skenaarioon. Se, että tätä nyt vain lykätään loputtomin, sekin johtaa kaaukseen ja epävarmuuteen. Pyytäisin, että toimitte nyt sitten vastaavalla tavalla. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Rangel, puolitoista minuuttia. Thank you, President. Kiitos puhemies. On selvää, että kukaan ei halunnut Britannian eroavan Euroopan unionista. Tämä on valitettava tilanne, mutta samaan aikaan kunnioitamme täysin brittikansalaisten valintaa. Neuvottelut on käyty yhteistyön hengessä ja hyvässä uskossa. On pyritty löytämään parhaat ratkaisut molemmille osapuolille. Koko tämän ajan Michel Barnier on vetänyt neuvotteluja hyvin rauhallisesti, hyvässä uskossa, hyvin kunnioittavasti. Ja tiedämme hyvin, että kaikki eurooppalaiset johtajat ovat kunnioittaneet Britannian kansalaisten kantaa, ja jos näin ei ole ollut, niin se on tietysti valitettavaa. Me olemme valmiita harkitsemaan brittien ehdotuksia, jos sellaisia esitetään, ja me voimme harkita lykkäyksen myöntämistä, jos sellaista pyydetään. Ja uskokaa tämä, me haluamme helpottaa tässä brittien elämää, mutta me edellytämme vastavuoroisuutta. Nyt on aika pyytää ja, ja vedota pääministeri Johnsoniin. Hän vertaa itseään amerikkalaisiin supersankareihin. Parempiakin innoituksen lähteitä on olemilla, o- olemassa. Haluaisin kysyä herra Johnsonilta, että uskooko hän, että tässä tarvitaan nyt Hulk-sarjakuvasankarin mahtavia voimia vai jotakin paljon brittiläisempää – älykkäämpää toimintatapaa, vaikkapa Harry Potterin toimintatapaa. Unohtakaa nyt amerikkalaiset sarjakuvasankarit. Minun täytyy toimia oikeudenmukaisesti kaikkia kohtaan. Pahoittelut, mutta tässä ollaan jo myöhässä. Edustaja Rangel, saatte puheenvuoron, jos hyväksytte kysymykseen herra Habibilta. Selvä, 30 sekuntia sekä kysymykseen että vastaukseen. Edustaja Habib. Yes, on. Kolme vuotta olemme kuulleet, että EU on äh, sääntöperusteinen järjestelmä Rangel muistutti valmistautuneisuudesta neuvotella uudenlaisesta vetäytymissopimuksesta, ehkä muutosta varajärjestelyyn, mutta muistuttaisin tässä salissa vain, että lauseke 12 sopimuksessa, jossa annetaan 31.10. pidennys, estää sen, että mitään uudelleen neuvottelua voitaisiin tehdä. Miten se nyt on sitten, että... Well, I'm not going... En nyt pyydää teitä vastaamaan tähän, kun kysymys tuli tuon 30 sekunnin jälkeen. Tuo loppu oli pelkkää statementtia. Joten nyt seuraavaksi edustaja Moreno Sanchez. Yksi minuutti. Gracias, presidenta. El Reino Unido queda... Kiitos puhemies. Yhdistynyt kuningaskunta on kaoottisessa tilanteessa. Iso äh, sopimukset on Brexit lymyää, se johtuu valheellisista lausumista johtajien suilla. Se on keskeyttänyt parlamentin toimikauden ja tässä asiayhteydessä joka haittaa kaikkia EU-kansalaisia, erityisesti brittejä, sosialistidelegaatioista Espanjasta kategorisesti tukee päätöslauselmaesitystä, jonka puolesta äänestämme tänään. Ei kovalle Brexitille, kyllä erosopimukseen perustuvalle Brexitille järjestäytyneesti eh, sopimus, jota ei voida uudelleen neuvotella, ja siinä taataan kansalaisten oikeudet. Sopimus, joka suojelee rauhaa Irlannissa varajärjestelyn myötä, jotta estetään se, että kovaa rajaa ei tule Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välillä, jotta myös taataan sisämarkkinoiden koskemattomuus. Aika ehm, kulkee nopeaa, niin meidän on tunnustettava yksityinen kuningaskunnan vastuut. Nyt ähm, neuvotella asiassa. Meillä on vielä aikaa. Aikainen päättyi. Pahoittelut. Seuraavaksi sitten edustaja Beer. Yksi minuutti. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Se, että nyt tässä tulee no deal Brexit, se on aivan todellinen mahdollisuus. Nyt me pyrimme tässä valmistautumaan tähän kovan Brexitin mahdollisuuteen, kun ajatellaan Irlantia ja merentakaisia alueita. Ja totta kai pitää muistaa yhdistynyt kuningaskunta itsensä. Nyt tässä varautumisjärjestelyyn on ryhdytty ja pidän hyvänä komission ehdotusta sitä, että tuettaisiin PK-yrityksiä. Tämä pitäisi tehdä täydentävästi, mutta kuitenkin onnittelen äh, brittiparlamentin jäsentiä siitä, että nyt äh, on pääministeri, pääministeri asetettu tähän toimeen. Ja tämä nyt antaa mahdollisuuden sille, että he olisivat edelleen osa EUta. Meidän pitäisi tämä mahdollisuus käyttää. Jumala suojelkoon yhdistynyttä kuningaskuntaa. For one minute, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Vito, yksi minuutti. Kollegi. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Niin se, että Britannia lähtisi ilman äh, sopimusta EUsta, se on yhä lähempänä ja se on huono asia kalastus, kalastukselle ja maataloudelle. Äh, näitä vaikutuksia ei ole juurikaan arvioitu, entäpä sitten äh, maidon tuottajat, naudanlihan tuottajat, niihin tämä vaikuttaa todella merkittävällä tavalla. Riskit ovat aivan ennennäkemättömät ja me olemme vielä aivan, aivan pimeässä. Emme tiedä, minkälaisia vaikutukset olisivat. Täällä Flanagan otti jo tämän asian esiin. Phil Hogan, maatalouskomissaari, on pyrkinyt tutkimaan tätä asiaa ja hän on määrännyt jo 50 miljoonaa euroa tämän shokin pienentämiseen, joka tästä erosta aiheutuu. Euroopan komission täytyy mahdollisimman pikaisesti esitellä parlamentille tapa, jolla pystytään tukemaan kaikkia Euroopan, eurooppalaisia maanviljelijöitä, joihin Brexit vaikuttaa. One minute, Madam Bretson. Kiitoksia. Sitten edustaja Vretsinova, yksi minuutti. Mikro. Za necelý měsíc a půl dojde Brexitu. Tento fakt je znám a Alle puolentoista kuukauden kuluttua Brexit koittaa. Ja meidän pitää päästä sovintoon sen asian kanssa, vaikka mistä haluaisikaan. Monet täällä viittaavat aina suoraan demokratiaan. Kansanäänestys on demokratian puhtain muoto ja sen lopputulosta on kunnioitettava. Euroopan komissio sekä unionin neuvosto sen on käytettävä, niiden on käytettävä aikansa, jotta estetään kova Brexit. Se haittaisi ei pelkästään Britanniaa, vaan myös Euroopan unionia ja se haittaisi kaikkia yrityksiä ja kansalaisia Britanniassa. Tällaisen sopimuksen aikaansaanti eh, vaatii sen, että molemmat osapuolet hyväksyvät sen ja on selvää, että yhdistynyt kuningaskunta ei tämänhetkistä sopimusta voi hyväksyä. Siksi se on muutettava. Now have Mrs. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Delange puolitoista minuuttia. Yes, thank you. Niin, kiitoksia puhemies. Ja puhemies, niin kuin te tiedätte, syy, miksi minä lähdin politiikkaan, oli suoja sorkkatauti, eläintauti, joka ei pysähdy rajoille ja koskettaa minun maatani, Alankomaita, sinun Irlanti, Irlantia, mutta myöskin Ranskaa ja yhdistyntä kuningaskuntaa vuosituhannen alussa. Ja sadat tuhan, tuhansia karjaa jouduttiin tappamaan, koska ei pystytty rokottamaan ja, ja ei kuultu myöskään Lontoossa, miten maaseudulla nyt tämä aiheutti ongelmia ja ei myöskään rokotettu, koska politiikka oli sellaista. Ja myöskin tämä talo tässä edusti sekä Britien että tämän EUn etuja, jotta tätä voitaisiin muuttaa. No nyt sitten mennään nopeasti 20 vuotta eteenpäin, niin rakentava rakentavat proaktiiviset Torit ovat muuttuneet sellaisiksi, että he eivät enää tähän keskusteluun lähde mukaan. Parlamentti on suljettu ja nyt jälleen kerran tämä parlamentti on se, joka edustaa sekä brittien että Euroopan kansalaisten etuja. Ja hyvät ystävät, enemmistö, enemmistö sen sijaan, kun mitä enemmistö Britanniassa, niin tämä ei myöskään tämä talo halua tätä Brexitiä ja mm, tähän liittyy alhaiset ympäristöstandardit ja eläinterveyden liittyvät standardit täällä markkinoillamme. Ja jos haluatte että miksi, niin kysykääpä kaikilta eri viljelijöiltä yhtä lailla. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kumpula-Natri, yksi minuutti. Dear Hyvä puhemies, niin jäsen tai ei, niin Britannia pysyy kyllä Euroopassa ja me teemme yhteistyötä heidän kanssaan. Toivottavasti kaikki ottavat tämän tilanteen varavasti ja va- vakavasti ja me teemme kyllä tulevaisuudessakin yhteistyötä brittien kanssa. Parlamentarismia tulee suojella, sillä se on demokratian sydän. Parlamenteissa erilaiset ajatukset kokoontuvat yhteen ja sitten katsotaan, kuinka parhaiten edetä. Ja hallitukset edustavat aina sitten parlamentin enemmistöä. Britanniassa äh, alahuoneessa hyväksyttiin laki, joka estää sopimuksettoman eron. Eli periaatteessa mitään hätää ei ole, mutta, mutta nyt näyttää siltä, että pääministeri Johnson yrittää kaapata vallan omalta parlamentiltaan ja ottaa kansalaisilta myös vallan pois. Britannian johto flirttailee tässä edelleen sopimuksettoman EU-eron ajatuksen kanssa ja linja vain kovenee. Meidän täytyy pysyä yhtenäisinä, järkevinä. Me emme voi tehdä päätöksiä brittien puolesta, mutta voimme antaa heille lisää aikaa, jos he haluavat selkeyttä tilanteeseen. Madam Kiitoksia edustaja Haransovaa. Yksi minuutti. paní předsedající nebudu opakovat řečené. kiitos puhemies en toista mitä täällä on sanottu. Suurin osa meistä ei varmaan toivo brexittiä. Jotkut vielä toivovat, ettei se tapahtuisi. Pelkäänpä, että Britti pääministeri on valmis heittämään Britannian laidan yli, lähtemään ilman sopimusta. Mitä pahempaa ei voisi kuvitella. Siksi komission on jatkettava valmistautumista myös tähän tapahtumaan. Komission ja jäsenvaltioiden pitää tehdä varasuunnitelmaa Euroopan liike-elämälle. Emme me saa sen antaa upota Britannian myötä. Yli kolme miljoonaa eurooppalaista kansalaista asuu Britanniassa ja on epävarma tulevaisuudesta. He eivät tiedä, minkälaisessa Britanniassa he heräävät ensimmäinen marraskuuta. Brittihallituksen eh, politiikka Brexitin suhteen on niin kuin yksisarvisen metsästystä. Mä, määräajat muuttuvat, mistä on sovittu, vetäydytään, sopimuksista ei pidetä kiinni, aika kuluu ja meillä ei kohta enää ole pitkämielisyyttä. Kiitos. Nyt Mr. Kuzmiuk. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Kuzmiuk, yksi minuutti. Paljon kiitoksia puhemies. Komission puheenjohtaja, minä haluaisin tässä nyt keskittyä kolmeen tärkeimpään kielteiseen vaikutukseen, jos sopimuksesta ei tule ensinnäkin äh, epävarmuus liittyen kansalaisten oikeuksiin. Heidän oikeuksistaan täytyy pitää yhtä lailla kiinni kuin nyt. Sitten varmastikin Euroopan budjetti tulee kärsimään tästä kovasti. Eli tässä nyt pitäisi vielä Britannia maksaa vuoteen 2020 mennessä. Ja, ja sitten vielä kauppa Britannian kanssa. Meillä on kaupan ylijäämää noin 100 miljardia vuonna 2017 esimerkiksi. Meidän täytyy tässä palata takaisin VTO-sääntöihin, eli täytyy taas ottaa tullit, äh, tullimaksut käyttöön. Eli näistä kolmesta syystä äh, EU pitäisi pitää huoli siitä, että ero tapahtuisi sopimuksen kautta, ja tämän pitäisi tapahtua hyvässä hengessä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Niedermaa ja puolitoista minuuttia. Uh, Kiitos puhemies. Brexitissä tärkeää on se, että EUn 27 jäsenvaltion kanta on yhtenäinen ja että se todetaan sel- selkeästi. Meidän tulisi kuitenkin käyttää hyväksemme mahdollisuus saada aikaan sopimus Britannian kanssa, sillä se vähentää Brexitin vaikutuksia kaikkien EU-kansalaisten kannalta sekä täällä Euroopassa että Britanniassa. Ja jos lykkäystä nyt anotaan, niin se kasvattaisi mahdollisuuksia saada aikaan sopimus. Eli silloin lykkäystä pitäisi myöntää. Mutta ehkä tässä pitää ottaa oppia lontoolaisista ystävistämme ja varmistaa, että olemme paremmin valmistautuneita kriisiin, vaikkapa sellaiseen kriisiin, joka Lontoossa on nyt – poliitikkojen kannattaisi joskus myöntää, että henkilökohtaiset intressit, vaalivoitot ovat heidän mielestään joskus tärkeämpiä kuin yhteiskuntien etu. Näin ei saisi olla. Ja toisekseen meidän tulisi tiivistää yhteistyötämme, keskustella enemmän keskenämme, sillä tavoitteemme eivät ole kuitenkaan kovin erilaisia. Meidän tulisi rakentaa siltoja eikä lietsoa sotia. Ja lopuksi meidän tulisi edistää sellaista kulttuuria, jossa pyritään selvittämään totuus, nykyinen asiaintila ja siihen tarvitaan asiantuntijoita ja muita sidosryhmiä yhteiskunnasta. Tällä tavoin varmistaisimme, että tämä nykyinen hälyttävä trendi, jossa valheita suositaan totuuden sijasta, ei pääsisi vallalle. Eikä varsinkaan tällaisista henkilöistä tulisi presidenttejä tai pääministereitä. Minute, Mr. Libera. Kiitoksia. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, en kyseenalaista yhdistyneen kuningaskunnan oikeutta lähteä Euroopan unionista. Kuitenkin kiinnittäisin huomiota seuraavaan asiaan. Poliittinen vastuu Euroopan kohtalosta. Tämä poliittinen vastuu on periaate, jonka mukaan parlamentti, komissio ja neuvosto mm, elävät. Puolassa elää lähes miljoona, eh, Britanniassa elää lähes miljoona puolalaista. Eh, me haluamme suojata myös talousintressejämme. Kuitenkin vastuunkannon puute kuvaa mielestäni nyt brittihallitusta. Minulla on sellainen vaikutelma, että Yhdistynyt kuningaskunta ajattelee, että tämä on meidän vastuu, tämä on teidän ongelma, tämä ei ole meidän ongelma. He haluavat vain kaikki edut, mutta he eivät halua kantaa vastuuta. Minä en usko, että tässä on rakentavia ehdotuksia nyt pöydällä. Äh, elämä jatkuu Brexitin jälkeen ja luottamus on keskeistä. Siksi vetoan Britannian hallitukseen. Luokaa tätä luottamusta. Ilman sitä ei ratkaisua löydy. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kutsuk, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies kolme vuotta kansanäänestyksen jälkeen brittikansalaiset lähettävät meille vahvan signaalin, että Nigel Farage ei ole brittikansalaisten äänitorvi. Kuitenkin joka päivä he puhuvat äänen Brexitistä ja tässäkin parlamentissa on paljon Brexitin puolustajia. Ja tämä on osoitus siitä, että nyt äh, tätä Brexit, äh, Brexitia pyritään edistämään äh, nyt toripuolueen eduksi, mutta ei ole mitään suunnitelmaa sille. Ei eh- ehdoteta mitään ratkaisua backstopille. Ja näin ei sitten järjestäytynyttä eroa mitenkään voida taata. Kansalaiset, perheet, opiskelijat haluavat varmuutta Yli kolme miljoonaa ja eh, myöskin neljäsosa miljoonaa on minun kotimaastani. He ovat ongelmallisessa tilanteessa, limpotilanteessa, mutta nyt kuitenkin tässä ollaan pettyneitä tähän. Brexit on huono ajatus ja mielestäni se pitäisi pysäyttääkin. Kiitoksia edustaja Peters, yksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Täällä on jo sanottu paljon, mutta yksi asia on aivan selvää. Meillä on edessämme suuria haasteita Brexitin suhteen. Sopimukseton ero vaarantaisi 1,2 miljoonaa työpaikkaa EU:ssa ja Belgiassakin 42 000 työpaikkaa olisi vaarassa ja 28 000 Flanderissa. PK-yrityksiin tämä osuu kaikkein kipeimmin ja näyttää siltä, että brittihallitus ei nyt pysty löytämään tietään ulos tästä tilanteesta, johon se on itse itsensä ajanut. Meidän kuitenkin täytyy valmistaa EUta tähän sopimuksettomaan eroon ja samoin kansalaisia. 4. syyskuuta komissio teki ehdotuksia siitä, miten muun muassa solidaarisuus- ja globalisaatiorahastoa voitaisiin hyödyntää tässä tilanteessa, mutta ei ole selvää, pystyvätkö pienimmät pk-yritykset saamaan apua näistä rahastoista – jos katsoo kohtaa 14, niin siinä todetaan selvästi, että parlamentin täytyy työskennellä mahdollisimman nopeasti, jotta tarpeelliset rahoitusratkaisut pk-yrityksille saadaan paikoilleen ajoissa, jotta ne voivat minimoida Brexitin aiheuttamia ongelmia. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Pitsula, yksi minuutti. Thank you, Madam Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Kansanäänestyksestä on nyt kolme vuotta ja monet täällä ovat olleet yllättyneitä kansanäänestyksen tuloksesta. Kuitenkin kolme vuotta kansanäänestyksen jälkeen Britannia ei ole vieläkään valmis kantamaan vastuuta Brexitistä tai luopumaan siitä toisaalta. Siksi neuvotteluissa on Kiitos herra Barnierin hyvin selkeä EU-kanta, mutta Englannin kanaalin toisella puolella vallitsee kaos. Ja tämä on kuitenkin se maa, joka on luonut demokratialle pohjan ja perinteen, ja siellä parlamentti ei kokoonnut tällä hetkellä. On vaikea ymmärtää, mikä on poliittista bluffia ja millä pyritään kiertämään poliittista vastuuta, vastuunkantoa. Mutta yksi asia on selvää, me emme saa antaa Brexitin vaarantaa EU-kohesiota ja kaikkea sitä, mitä on saavutettu. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Bilcik, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Euroopan kansalaiset ovat parlamentin ydin DNAta ja meidän täytyy suojella heitä aina kun vain pystymme. Nyt on aina tuettu täällä EUn toimintaa Brexitin suhteen ja tällä on kielteisiä vaikutuksia kansalaisiin. Ja nyt korostetaan edelleen EU-27 yhtenäisyyttä tässä asiassa. Kuitenkin mielestäni on vielä tärkeämpää pitää kiinni eh, yhtenäistä lähestymistapaa Brexitin varsinkin nyt, kun pyritään suojelemaan kaikkia jäsenvaltioiden kansalaisia, siis pienten ja suurten kansalaisia, jotka asuvat Britanniassa, meidän täytyy toimia vahvasti yhtenäisesti. Silmestä vaadimme, että eh, Britannian eh, hallitus pyrkii takaamaan oleskelun ilman mitään teknisiä ongelmia, poliittisia viivästyksiä ja meidän täytyy myöskin olla valmiita vastaamaan mahdollisen kovan Brexitin kansalaisten osalta EUssa. Vaikka pyrimmekin välttämään kovan Brexitin, meidän täytyy yhtenäisesti kohdata se sillä että suojelemme kaikkia eu kansalaisia, jos pahin mahdollinen tapahtuu, kun Britannia lähtee unionista. Hyvän kollegat, meidän täytyy muistaa, että EU-27 yhtenäisyys on ollut menestyksekkäiden neuvotteluiden ytimessä Lontoon kanssa ja meidän täytyy vahvistaa tätä silloin, kun tehdään kaikkein vaikeimpia ratkaisuja Brexitin suhteen. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Regner, yksi minuutti. Kiitos. Kolmen vuoden ajan bre- kovat brexiteerit eivät, uh, heillä ei ole suunnitelmaa siitä, miten lähtee EU-sta. Me olimme täällä ja varoitamme sitä, että no deal tulee koskettamaan kaikkia. Naisten ja miesten tasa-arvo, työntekijöiden oikeukset, äitiys, päiväraha, erilaiset ammattiliitto-oikeudet ovat meillä arkipäivää, mutta kovan Brexitin kohdatessa nämä tulevat katoamaan ja naiset tulevat kärsimään tästä. He eivät ole yhtä liikkuvaisia kuin miehet. Heitä on enemmän sosiaalisissa töissä, terveys- ja kaupan alan töissä ja saavat useimmin sosiaaliturvaa itselleen tai perheenjäsenilleen. Niin kauan kuin me voimme tarjota auttavan kätemme, meidän pitäisi tämä tehdä. Ojennettu käsi on aina parempi kuin kyyninen itse tuho, tuhoisa come what may come mentaliteetti. Mr. Kyrtsos. Seuraavaksi edustaja Kyrtsos, yksi minuutti Νομίζω το thriller του Brexit. Kiitos. Tämä Brexit-thrilleri on samanlainen kuin Grexit-thrilleri vuonna 2015. Ja vaikka pääministeri Johnson on hyvin kaukana kreikkalaisesta vastineestaan Tsiprasista, he, he molemmat seuraavat samanlaista toimintatapaa tässä. He molemmat väittävät toimivansa kansalaisten intressien suojelemiseksi, mutta todellisuudessa heitä eivät nämä kansalaisten mm, intressit kiinnosta lainkaan. He sukkuloivat pääkaupunkien välillä tekemättä mitään järkevää. Tsipras sitten viime hetkellä kuitenkin sai aikaan joitakin tuloksia, se pitää myöntää, mutta samalla hän teki uukäännöksen omassa politiikassaan. Ja hän teki sen, koska poliittiset realiteetit olivat liian vahvat. Ja sopimus saatiin aikaan puheenjohtaja Junckerin kanssa, mutta minusta Tuntuu, että pääministeri Johnson ei noudata tätä hyvää Tsiprasin esimerkkiä, eli kannattaa todella tarkkailla, mitä brittiparlamentissa tapahtuu, mitä brittikansa ja nuoret ovat mieltä. Meidän täytyy lähettää heille viesti, että me seisomme heidän rinnallaan. One minute, please. Kiitoksia edustaja Saldemose, yksi minuutti. Yhdistynyt haluaa haluaa lähteä Britanniasta. Ja nyt on hirvittävää, jos kova Brexit tapahtuu, koska tällä on suuria seurauksia. Monet ihmiset kanaalin molemmin puolin tulevat kärsimään tästä. Tässä menetetään työpaikkoja, se koskettaa tutkimusta, opiskelijoita. Minä todellakin pyytäisin, että voitaisimme tässä käyttää hiukan enemmän aikaa ja löytää ratkaisun niin, että tästä ei tule kova brexittiä ja että voimme varmistaa, että tämä ei kosketa meidän kansalaisemme ja liike-elämäämme. Minä äänestän sen puolesta, että saamme lisää aikaa, että voimme neuvotella sopimuksen. Kova brexitiä ei haluta. Se ei ole kenellekään eduksi. Kiitos. Edustaja Walborn seuraavaksi, yksi minuutti. Uh, Kiitos puhemies. Paljon olisi sanottavaa Brexitistä, mutta minä puhun vain kahdesta asiasta. Ensimmäinen asia liittyy kauppasuhteisiin. Ruotsille Iso-Britannia on viideksi suurin kauppakumppani, mutta sehän tietysti luo koko Eurooppaan työpaikkoja ja hyvinvointia, mutta jo 70 kolme päivää ja eh, on jäljellä ja eh, kova Brexit voi kohtaa ja se tietenkin vähentää meidän yhteistyötämme ja, ja ystävyyttämme. Päätöslauselmassa on kuvaus siitä, että voitaisiin nyt lykätä brexittiä. Samaan aikaan on hyvä, että on ehtoja sille, miten tämä pit- lykkäys tapahtuisi. Mielestäni pitkitys tai lykkäys pitäisi tulkita niin myönteisesti kuin mahdollista, jos saamme Britannialta lykkäyspyynnön. Haluaisimme nähdä britit jäävän EU EU-hun, mutta riippumatta siitä, mikä meidän suhte tulevaisuudessa tulee olemaan, minä taistelen sen suhteen, että kauppasuhteet pysyvät niin hyvinä kuin mahdollista. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Fritson. Aha, istuttekin eri paikassa. Kiitoksia. Fru talman. Kiitos puhemies. Tilanne Iso-Britanniassa on vakava muutamien viikkojen jälkeen Brexit voi tarkoittaa, että Iso-Britannia tosiaan rysähtää ulos EUsta. Brexit ilman sopimusta tulee vakavasti haittaamaan sekä brittejä, eurooppalaisia intressejä, mutta myös minun ruotsalaisia etujani. Vaikutukset tiedämme sekä ihmisille että yrityksille kova Brexit vaikuttaa hyvin negatiivisesti kaikkeen. Omassa maassani meillä on 100 000 ruotsalaista, jotka asuvat ja oleskelevat työskentelevät tai opiskelevat Britanniassa, jotka joka päivä huolehtivat tulevaisuudestaan, ovat epävarmoja sen suhteen. Briteille se on myös hyvin epävarma tulevaisuus, joka koittaa. Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys on hyvin tasapainoinen ja se korostaa niitä tärkeitä vaatimuksia, joita olemme esittäneet äh, järjestäytyneille äh, erolle tässä on sopimus olemassa ja nyt avoimuus poliittisessa julistuksessa voi taata meille hyvän tulevaisuuden. Haluan kannustaa Johnsonia, kanna vastuusi, kun on hallituksen johtaja, niin katso maasi parasta. Mr. McAllister. Edustaja McAllister, yksi minuutti. Yes, thank you, ma- Kiitos, puhemies. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin korostaa tässä oikein monia asioita, joita kollegat ovat ottaneet esiin, mutta haluaisin myös lisätä yhden asian sopimuksettomaan eroon. Puhun ulkopolitiikasta. Michel Barnier puhui tässä poliittisesta julkilausumasta ja kyllä EUn ja Britannian poliittinen julkilausuma on on sopinut muun muassa kauppasuhteista, tai siitä sovitaan kauppasuhteista, poliisiyhteistyöstä, ulkorajojen turvallisuudesta, ulkopolitiikasta, puolustuspolitiikasta, mutta jos sopimukset on ero tapahtuu, niin Britannia ei voi enää tehdä yhteistyötä nykyisissä ja tulevissa hankkeissa, jotka liittyvät muun mm. muassa puolustukseen ja yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Ja Britan, brit, brittiläisille puolustusalan yrityksille olisi muun mm. muassa vaikea osallistua e, eurooppalaisen puolustusalan markkinoihin. Ja muun mm. muassa siitä syystä on tärkeää välttää e- sopimukseton ero. Tämä päätöslauselmaehdotus on hyvä ja haluaisin kiittää Brexit-ohjausryhmän kollegoita oikein hyvästä työstä. Kiitos. Thank you. Mr. Kiitoksia edustaja Dans. Yksi minuutti. Thank you. Kiitos. Nyt täytyy olla selväksi, että ketä pitäisi syyttää tästä sekasotkusta koska tässä aloitetaan mahdottomilla lupauksilla, että voidaan pitää kiinni näistä tämänhetkisistä kauppasopimuksista Euroopan kanssa, sitten se romutetaan ja että voitaisiin pitää kiinni muista edustajia. sitten kuitenkin äh, sanotaan, että täällä ihmiset ovat, äh, eivät ole pitäneet kiinni lupauksestaan ja että nyt sitten äh, sitten ihmiset joutuvat kärsimään tästä. No kyllä tässä, tämä ei ole se maa, mitä rakastan ja herra Johnson kyllä voisi toimia paremmin. Herra Barni, te haluatte edetä. Me kaikki haluaisimme, että tämä etenee ja kaikki varmasti ovat aivan kurkua muuten täynnä tätä keskustelua, mutta kuitenkaan erosopimus ei olisi kestävällä pohjalla ilman kansalaisten tukea, vaan nyt tässä meidän täytyy saada aikaa ja mahdollisuuksia tälle. Tämä on ainoa kestävä tapa edetä tässä. Kiitoksia. Äh, Mr. Edustaja Sikorski, yksi minuutti, olkaa hyvä. Madam Chairman. Puhemies, aloittaisin onnittelemalla Barnieria ammattimaisesta tavasta, jolla hän on johtanut neuvotteluja. Sanottiin, että äh, Brexit on niin kuin eh, elimet leikattaisiin irti eh, tai jäsenet leikattaisiin irti ruumista. Nyt ollaan sellaisessa pisteessä, missä meidän ja Britannian eh, kohdat, joista emme voi joustaa, ovat samalla suunnalla, eli että Britan Irlantiin ei kovaa rajaa, eli varajärjestelmä, miksi sitä ikinä kutsutankaan Irlannin osalta. Ja, eli sopimus riippuu nyt siitä, voiko brittipoliittinen prosessi päästä siihen pisteeseen, että tämä hyväksytään. Brexitin puoltajat ja nationalistit haluaisivat sopimuksetonta eroa. Teidän hallituksenne sanoo itse, että se on, olisi katastrofi. Minulla on vain yksi pyyntö Faragille ja hänen faneilleen. Jos te saatte tahtonne läpi ja brittihallitus onkin oikeassa arvioissaan äh, sopimuksettoman eron vaikutuksista. Älkää syyttäkö meitä sen vaikutuksista. Tuen päätöslausumaisitystä. Thank you, colleague. Kiitoksia kollegat siitä, että autatte tässä ajasta kiinni pitämisessä. Se on tärkeää. Seuraavaksi edustaja Ruiz Devesa, yksi minuutti. Thank you, madam Kiitos, puhemies. Melkein 70 vuotta sitten me eurooppalaiset päätimme perustaa tämän poliittisen unionin ja niin tehtiin, koska tiedettiin, että se on paras tapa ylläpitää rauhaa Euroopassa ja kohdata myös ne kansalliset haasteet, jotka meitä nykyäänkin kohtaavat, muun muassa ilmastonmuutos. Valitettavasti vuonna 2016 Britannian kansanäänestyksessä hyvin, hyvin pieni enemmistö äänesti EU-eron puolesta. On sanottu, että kyse on EUn eksistentiaalisesta kriisistä, mutta kolme vuotta eteenpäin nyt nähdään, että eksistentiaalinen kriisi ei ole EUssa, vaan Britanniassa EU on vahvempi kuin koskaan, kuten täällä moni on todennut. Ja nyt kysymys kuuluukin, että onko Boris Johnson valmis täyttämään lain edellyttämät vaatimukset ja välttämään tuon sopimuksettoman eron. Sopimukseton ero olisi katastrofi. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Fitzgerald, yksi minuutti. Thank you. What... Kiitos. Se, minkä monet unohtavat tai jättävät huomiota, on se, että kun ajatellaan tätä vahvojen politiikkaa, tässä on oikeita ihmisiä, ihmisiä naisia, miehiä, perheitä, joiden elinkeino ja turvallisuus ovat vaarassa. Myöskin rauha, joiden pohjalle nämä elämät on rakennettu. Nyt ensimmäisestä päivästä lähtien on ollut selvää, että täällä pyritään tekemään kaikkensa sopimuksen kanssa tai ilman sitä, että ei tarvita tuota rajaa ja että voidaan suojella rauhansopimusta. Ja nyt tässä, mikäli tätä vesitetään, voimme unohtaa tämän. Ja kaikki seuraavat ajatukset, ehdotukset Britannian taholta olisivat hyviä, mutta tämä parlamentti ei anna hyväksyntää erosopimukselle, joka ei sisällä lausekkeita, jotka on määritelty backstop-varautumisjärjestelyssä. Ja backstop on ainoa ratkaisu pöydällä, jolla voidaan fyysinen infrastruktuuri estää ja niin kuin täällä ja Britannian parlamentissa kerran sanottiin, että kun ihmiset ovat jakautuneita, sopimus on ainoa ratkaisu. Kiitoksia. Nyt sitten pääsemme tuohon menettelyyn ilman puhujalistaa. Minulla on 19 puheenvuoropyyntöä. Yritän ottaa enemmän kuin viisi, mutta kyllä täällä monet joutuvat pettymään. Edustaja Soidrova ensimmäiseksi yksi minuutti. Kollegin ja kollegove, viime Kiitos Puhemies, kollegat, tiedämme kaikki, että Brexit tulee heikentämään Euroopan unionia ja se tulee heikentämään yhdistynyttä äh, kuningaskuntaa. En ymmärrä Faragea. Miten hän voi sanoa, että Britanniasta tulee vahvempi, äh, no ehkä verrattuna pieniin EU-maihin, mutta ei varmasti se tule olemaan paremmassa asemassa kuin se Kiinan, Venäjän mm, tai muiden suurvaltojen kanssa – on yhteyksissä. Olen pahoite, pahoittelen sitä, että tämä on teidän kantanne. Kun kansalaiset päätöksensä tekivät, he eivät tätä kaaosta halua, halunneet. He eivät tällaisesta äh, ilman sopimusta erosta äh, tienneetkään. Heidän pitää joka tapauksessa neuvotella uudesta sopimuksesta EUn kanssa, vaikka ilman sopimusta erottaisiinkin. Teidän pitää jatkaa edelleenkin rahoitusvelvoitteiden kiinni pitämisestä ja muuta. Ähm, Ms. Ward, please. Edustaja Ward, yksi minuutti. Under the Johnson premiership. Johnsonin pääministerikaudella me olemme havainneet, miten populismin järkevyys on vähentynyt. Johnson on pääministeri, hän on nolo myöskin puolueelleen ja maalleen. Hän on myöskin homo, hän on hyvin vaarallinen pelle, joka on valittu niin, että alle kaksi prosenttia tuki häntä. Hän tässä pelaa kovaa peliä ihmisten henkien kanssa. Hänen Sopimukseton Brexit uhkaa sen, että lääkkeitä, elintarvikkeita ei tule, rauhanomainen rinnakkaiselo tulee olemaan hankalaa. Brexit tulee maksamaan elämiä, niin kuin se on jo tehnyt. Meillä on politiikkaa, jota Dominic Kamix on ollut päättämässä. Tässäkö nyt sitten kontrolli ollaan ikään otettu takaisin? Meillä on hallitus, Puhemies keskeyttää, puhemies keskeyttää puheenvuoron. Kiitoksia, aikasi on päättynyt, Julie. I'm sorry, but fewer people... Olen pahoillani, mutta ei täällä kovin moni pääse puhumaan, jos, kaikki puhuvat liian pitkään. Seuraavaksi edustaja Newton Dunn. Very much, Madam President. I've got a... Kiitos, puhemies. Minulla on kysymys komission edustaja Barnierille. En tiedä, pystyykö hän vastaamaan tähän, mutta kysymys kuuluu, että jos sopimukseton ero tapahtuu, jos sopimusta ei ole, niin voiko sanoa, että silloin tietojenvaihto Europolin ja britti poliisivoimien välillä lakkaa. Ja silloinhan järjestäytynyt rikollisuus Britanniassa äh, hyötyy tästä suuresti. Madam Rather Jones. Edustaja Jones. Kiitos. Pyydän anteeksi ensinnäkin pienen vähemmistön käyttäytymistä omassa maassani ja täällä. He eivät edusta niitä ystävällisiä, eurooppamielisiä, eurooppamielistä enemmistöä omassa kansassani. Brexit on sotku, jonka jättäjät ovat kehittäneet. He eivät ole koskaan pystyneet sopimaan siitä, minkä tyyppistä Brexittiä he haluavat. Siinä todella näkyy, kuinka rikki Eurooppa, Britannian politiikka ja poliittinen elämä on. Että brittiläiset voisivat valita selkeän yhden valinnan suhteen jäädä EU-hun. Me tarvitsemme enemmän aikaa. Ilman sopimusta lähtö ei voi olla vaihtoehto. Se olisi aktiivinen katastrofi ja se olisi itse tuhoista meille. Hyvät kollegat, pyydän, että teette kaiken vallassanne olevanne olevan, jotta voidaan välttää sopimuksen ero, niin kuin Britannia tekee omalla puolellaan. Kiitoksia. Edustaja Turch, yksi minuutti. Yo quería advertir sobre eh, los, los intentos. Niin, minä EU tässä ikään kuin esitetään tai sitä valvotaan nyt tiettyjen henkilöiden kautta, niin kuin herra Verhofstadtin kautta. Minä kyllä haluaisin nyt hiukan puhua tätä vastaan, ikään kuin tässä EUta pitäisi uudistaa. Tässä ei kunnioitettu brittejä ollenkaan eh, tietyissä puheenvuoroissa. Mielestäni kyllä tätä eh, ihmisten tahtoa pitäisi kunnittaa ja olen sitä mieltä, että sopimus on pakko löytää. Se tulee olemaan vaikea, mutta kyllä tämä onnistuu hyvällä tahdolla. Me haluamme elää rinnakkain brittien kanssa – Tämä on tietysti tärkeä asia myöskin, kun ajatellaan puolustusta läntisessä maailmassa. Ja me olemme kiitollisia monesta ja totta kai tätä ei saa myöskään tulevaisuudessa vaarantaa. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja. Edustaja Gusmo, yksi minuutti. Sorry, do you want to say something to me? Anteeksi, haluatteko sanoa jotain minulle? Sorry, colleagues, please. Anteeksi, kollegat. Ette te ole täällä puhujan listalla, mutta jos olisitte pyytäneet puheenvuoroa, niin kyllä te olisitte saaneet puheenvuoron. Can I continue with... Voinko nyt jatkaa niin, että aika ei lopu kesken? Seuraava puhuja on edustaja Guismo. Oletteko valmis? os britânicos pronunciaram se em referendo sobre o brexit e portanto não é direito deste parlamento eh, pressionar ou dar opiniões sobre. o. Kiitos. Niin, Britanniassa kansanäänestyksessä suurin osa äänesti EU-sta eh, e eroamisen puolesta. Ja tästä kansanäänestyksen tuloksesta ei voi valittaa, sitä pitää kunnioittaa. Jos tulosta ei kunnioiteta, niin silloin demokratian kunnioitus ainoastaan vähenee. Meidän täytyy pyrkiä tässä nyt myönteiseen lopputulokseen ja tehdä se positiivisessa hengessä. Ja samaan aikaan parlamentilla on velvollisuus pyrkiä varmistamaan se, että se ei toimi yhtä vastuuttomasti kuin brittiparlamentti, joka on nyt varmistamassa sitä, että Britannia syöksyy kohti sopimuksetonta EU-eroa ja se vaarantaa rauhan Irlannin saarella ja vaarantaa myös kansalaisten äh, aseman. Meidän tulee auttaa Britanniaa, se on suurin äh, velvollisuutemme tässä. Kiitoksia aika. Milan Mon. Kiitoksia seuraavaksi Milan Mon. Se ha mencionado la importancia de las consecuencias negativas Brexitin kielteiset vaikutukset on mainittu. Ne vaikuttaisivat molempiin osapuoliin. Meidän on katsottava kalastussuhdetta EUn ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Sehän on pääneuvottelijan Barnierinkin myöntämä asia. Jos meillä ei sopimusta synny erosta ja siirtymäaikaa, niin ollen meidän pitäisi rajoittaa haitta Euro- Britanniaan ja siksi haluaisin, että varautumisjärjestelyä on molemmilla puolin kanalia, jotta kalastusvedet ainakin väliaikaisesti ovat käytössä niin kauan kuin neuvotellaan tulevasta sopimuksesta. Tiedän, että te pidä siitä, mutta me tarvitsemme tätä kyllä. Haluan korostaa siksi, että Yksi tavoitteista Euroopan unionissa on se, että saavutetaan sopimus, jonka avulla taataan keskinäinen pääsy kalastusvesille ja kalastusvaroihin. Siitä on etua sekä toimialalle että kuluttajille. Pahoittelut, mutta aikana loppui. Seuraavaksi edustaja Wales, yksi minuutti. Thank you, Madam Kiitoksia puhemies. Se, kun ajatellaan jonkin maan puolustusta ja sitä, että sitä jatketaan, nämä ovat itsenäisyyden tärkeitä kysymyksiä ja, ja hallituksen ensimmäisiä vastuualueita. Tästä susta olen huolissani, että mein hallitus teki yhteistyötä komission kanssa sen jälkeen, kun Britannia päätti lähteä niin, että Britannian puolustus ja tiedustelu toimet olisivat ikään kuin osa EUn osaa ja olisivat silloin vahvempia ja olisivat myöskin komission alaisuudella. On, kun ajatellaan poliittisia julistuksia, tämä on hyvin selvää siellä, 104, 106 osioissa nämä ovat tärkeä osa 184 artiklan mukaisesti. Olen huolissani siitä, että brittiparlamentikot opaavat epäonnistuneet nyt tämän uhan alla. Ja tästä syystä kehotan heitä hyvin vahvasti vastustamaan mitään pyrkimyksiä ja tuoda takaisin tämän hirvittävän sopimuksen. Puhemies keskeyttää. Seuraava puhuja listalla on edustaja Curtin Darling. Thank you, Chair. This week we... Kiitos puhemies. Tällä viikolla näimme kuinka brittipääministeri pakoili Britannian kansalaisia Luxemburgissa. Se olisi ollut haitaksi hänen egolleen. On jollakin tavalla rauhoittavaa, että eurooppalainen demokratia elää ja voi hyvin tässä salissa. Pystyn kuuntelemaan niitä, joiden kanssa olen samaa mieltä ja joiden kanssa olen eri mieltä. Meillä on ihmisiä, jotka kampanjoivat 2016 sen puolesta, että erotaan EUsta ja saadaan aikaan mahdollisimman hyvä sopimus, mutta nyt he kannattavat sopimuksetonta eroa. Sitä ei voi toteuttaa hyvällä tavalla. Se ei ole nopea eikä, eikä tällainen tehokas ja hyvä ero EUsta. Ja se tarkoittaa sitä, että aina Koillis-Englannista Falklandin saarille asti seuraa kaos. Meidän täytyy pystyä suojelemaan kansalaisten etuja ja määrätä siihen varoja ja resursseja terveyspalvelut ajautuvat totaaliseen kaaukseen. Näillä ihmisillä, jotka nyt tekevät päätöksiä, ei ole minkäänlaista mandaattia. Brittikansalaisten pitäisi pystyä päättämään, mitä tapahtuu Brexitille. Grazie. E chiuso il... Kiitoksia. Ja nyt tämä menettelymän puhujalistaa päättyy. Ja haluaisin nyt sitten Michel Barnierlle, pääneuvottelijalle, antaa seuraavaksi puheenvuoron. Olkaa Merci, monsieur le président. Kiitos, puhemies Voin puhua lyhyesti, mutta kuitenkin muutamia minuutteja haluaisin käyttää kiittääkseni teitä, hyvät edustajat, äh, komission puheenjohtajan ja koko neuvottelutiimin nimissä, jonka puheenjohtajana olen ollut kolme vuotta. Ymmärrämme kaikki hyvin, että mielipiteet ovat eriäviä, mutta on kuitenkin totuuden hetki kolme vuotta kansanäänestyksen jälkeen. Olemme nyt totuuden hetkellä tässä neuvottelussa. Tilanne on vakava, meidän pitää olla hyvin kunnioittavia, pysyä hyvin rauhallisina ja minä aion jatkaa työtäni samalla tavalla. Kiitän teitä puheenvuoroista. Olemme kuulleet, kuunnelleet niitä hyvin tarkkaan. Kaikkia, jotka ovat puhuneet esimerkiksi Irlannista ja Pohjois-Irlannista. Sehän on se vakavin riskialttein osa koko neuvottelussa ja koko Brexit-prosessissa. Kysymys on kansalaisista, niistä asioista, joista emme voi päästä irti, nämä neljä vapautta, sisämarkkinoiden koskemattomuus. Kiitän teitä puheenvuoroistanne. Kuuntelin myös niitä, jotka ovat eriäviä mielipiteitä esittäneet. Tässä on esitetty syytös ja haluan vastata siihen, jotta asiat ovat aivan selviä. Farage, Madison ja muut. Kukaan ei halua nyt kiertää sitä äänestystulosta ja kieltää sitä ei kukaan halua varastaa Brexittiä. Kukaan ei halua äh, vastoin tahtoaan pitää Britanniaa tullionissa sisämarkkinoilla tai EUn jäsenenä. Se on teidän vastuullanne. Jos te haluatte lähteä, valitamme si- sitä. Olemme sanoneet mm, sen jo kymmeniä kertoja. Valittelemme teidän valintaanne, mutta kunnioitamme sitä. Pidämme tämän aivan selvänä. Minulle annettu mandaatti, Euroopan neuvoston ja Euroopan parlamentin antama mandaatti, ja äh, missä edustan komissiota ja äh, van der Leyenia. Nyt on tarkoitus löytää sopimus, mutta se vaatii kahta asiaa, hyvät kuulijat. Ensinnäkin on uskallettava sanoa totuus täällä Euroopan parlamentissa ja kansalaisille. Minkälaisia vaikutuksia Brexitillä on? On sanottava totuus. Puhutte myös brittikansalaisten kunnioittamisesta. On kunnioitettava kaikkia kansalaisia. On sanottava totuus ja puhuttava niistä seuraamuksista, jotka ovat paljon vakavampia kuin mitä haluatte sanoa. Me olemme velvollisia sanomaan tämän totuuden. Meidän on tilin, pidettävä tiliä siitä, mitä tämä tarkoittaa. Brexitin jälkeen teidän pitää myös kertoa kansalaisille, mitä se tarkoittaa, niin kuin meidänkin pitää. Me valmistelemme, eh, valmistaudumme totuuden kertomiseen. Eh, Brexit-sopimuksen eh, myötä tai sopimuksen kanssa – tai on Brexit, joka on paljon vakavampi. Ja vastaan Newton Dunnille eh, sekä muille olemme valmistelleet myös sitä hypoteesia, että Brexit tapahtuu ilman sopimusta. Eh, siinä on myös eh, nämä yhteistyöasiat Europolin kanssa. No deal ei ole mikään tavoite, se on väliaikainen etappi ja sen jälkeen on ryhdyttävä neuvottelemaan kumppanuudesta. Olen nyt kolme vuotta työstänyt tätä ensimmäistä vaatimusta, että sanotaan aina ja kaikille totuus. Toinen vaatimus on hyvin selvä ja yksinkertainen. On löydettävä juridisia ratkaisuja, koska kysymys on perussopimuksesta. Tässä kysymys ei ole mistään julistuksesta, vaan sopimuksesta. On löydettävä juridisia vastauksia kaikkiin niihin kysymyksiin, joita tämä ero aiheuttaa, jonka te olette valinneet jota Brexitiksi kutsutaan sekä Irlannissa että kaikilla muilla osa-alueilla, kalastuksen alalla ja muilla toimialoilla. On löydettävä konkreettisia toimivia ratkaisuja, ei mitään haluja tai tahtoja tai tavoitteita, vaan toimivia ratkaisuja. Johnsonin on esitettävä vaihtoehtoja, niin kuin puheenjohtaja Juncker sanoi, jos kieltäydytään varajärjestelystä tai muista, niin on annettava vaihtoehtoja. Tämä on se toinen vaatimus. Olemme valmiita mm, yöt päivät jatkamaan työtä. Olemme sitoutuneita ja niin kauan kuin luottamusta on minuun, minä teen tätä työtä unionin puolesta päämäärätietoisesti. Kiitän huomiostanne. Grazie. E Kiitoksia Michel Barnier. Ja nyt sitten puheenvuoron saa ministeri Tytti Tuppurainen. Mr. President. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat huolimatta kaikkea epävarmuutta tällä hetkellä Britannian puolelta. Meidän täytyy suhtautua avoimesti suuriin ajatuksiin, jos ne johtavat läpimurtoon ja, ja ovat meidän periaatteidemme mukaisia. Se, että saadaan järjestäytynyt ero, sen täytyy olla prioriteettimme aivan viime hetkiin asti, kun ajatellaan kielteisiä vaikutuksia, joita kovalla Brexitillä olisi. Siihen asti meidän täytyy edelleen jatkaa valmistelun ja kaikkiin mahdollisuuksiin. Meillä täytyy olla kohdennettuja toimenpiteitä EU-tasolla, jotta voidaan vähentää äh, mahdollista vaikutusta, joka Brexitillä on kansalaisiin ja yrityksiin. Kuitenkin, hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy myöskin olla valmiita ottamaan huomioon artiklan 50 pidennys, jos me saamme järkevästi perustellun pyynnön brittihallitukselta. Muistuttaisin teitä, että me, tässä nyt meidän täytyy olla kärsivällisiä, se on hyve. Me laskemme yhteistyönne varaan kaikilla prosessin tasoilla, jokaisessa vaiheessa. For your opinions. Joten kiitoksia paljon teidän näkemyksistämme, kannanottoistanne ja kiitoksia tarkkaavaisuudestanne, hyvät naiset ja herrat. Grazie, signora ministeri. Kiitoksia, rouva ministeri. Olemme saaneet kaksi päätöslauselmaehdotusta tämän keskustelun loppuun mennessä. Keskustelu on päättynyt ja äänestämme huomenna. Siirrymme nyt äänestyksiin. Keskeytämme istunnon hetkeksi, jotta kollegat voivat asettautua paikoilleen.